on direkt-sivulta. Ja artiklan 74 mukaisesti olen allekirjoittanut neuvoston puheenjohtajan kanssa viisi lainsäädäntötekstiä. Ja nämä tekstit ja niiden otsakkeet löytyvät tämän koko